MRKsta ja niihin liittyvistä neuvotteluista, kokemusta tulevat vaiheet. Olbricht, olkaa hyvä. Yes, uh, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Puolaa. Lausunto, jonka minä olen valmistellut, on lausunto oma mietinnöstä, jota valmistellaan budjettivaliokunnassa. Ja nyt jos puhutaan budjettivaliokunnan mietinnöstä, niin se koskee kokemuksia, joita olemme saaneet monivuotisten rahoituspuitteiden valmistelusta. Eli tämä lausunto, jonka me valmistelemme, on kovin lyhyt. Ja siinä kiinnitetään huomiota muutamiin perustavalaatuisiin elementteihin näistä rahoituskehyksen valmistelutoimista. Kysymys, että millä tavalla valmistella, millä tavalla käsitellä tiettyjä ilmiöitä, joita on tullut esille rahoituskehyksen yhteydessä. Ja tiedämme jo, että perussopimuksen mukaan oli kyseessä menettely rahoituskehyksessä, joka menettely sisältää pelkästään hyväksyntämenettelyn Euroopan parlamentissa. Ja hyväksyntä koskee ministerineuvoston laatimaa asiakirjaa. Jälleen pystymme huomaamaan ensinnäkin, että ensimmäisessä alustavassa ehdotuksessa, jonka surevaliokunta ja sitten myös komissio valmisteli, sitten käsittelimme poli- neuvoston poliittista kantaa heinäkuuta. Eli tämä kaikki perussopimusten säännösten ulkopuolella. Sen jälkeen alkoi keskustelu, joka koski suhteita parlamentin ja ministerineuvoston välillä. Mutta tämän siis Eurooppa, Eurooppa-neuvoston poliittisen kannan perusteella. Parlamentissa olemme vakuuttuneita siitä, että mitä Eurooppa-neuvosto ehdotti, oli sisällön että se meni sisällön osalta sellaiselle asuille, josta vastaa parlamentti. Eli tämä lausunto, jonka olen valmistellut, niin siellä löytyy viittaus tähän tosiasiaan. Nimittäin kyse on siitä, että osoitetaan, että kyse on kuitenkin kahdesta proseduurista menettelytavasta. Toisaalta on menettely, joka koskee rahoituspuitteiden valmistelua, ja toisaalta meillä on menettely, jossa valmistellaan oikeusperustaa eurooppalaiselle politiikalle ohjelmointikaudelle. Joten minun ehdotuksessani lausunnoksi viitataan selkeästi siihen, että nämä kaksi asiaa on, ovat asioita, jotka täytyy erottaa oikeudellisessa mielessä. Eli keskustelu rahoituspuitteista ja sitten asetuksesta, kaksi eri keskustelua. Eli tämä, ei ole, tämä on siis oikeudellisessa mielessä erottelu, ei poliittisessa. Viittaan myös siihen, että kysymykset, jotka koskevat kohesiopolitiikan varoja ja määrärahoja, niin sen pitäisi ennen kaikkea koskea analyysiä edellisistä vuosista, joka osoittaa, että miten paljon politiikalla on kasvupolitiikan luonne. Yksi tärkeimmistä elementeistä lausunnossani on viittaus näihin uhkiin, jotka aiheutuvat siitä, että mitä puutteita on budjetissa. Defan johtajahan sitä puhui tänään. Eli että vuoden lopussa puuttuu rahaa siihen, että voitaisiin maksaa laskut. Ja sitten nämä rahat siirretään seuraavalle vuodelle, ja se aiheuttaa sen, että monivuotinen politiikka, kuten kohesiopolitiikka on monivuotinen, niin siihen aiheutuu kovin vaarallisia uhkia, kun ei ole mahdollista aina maksaa näitä maksuvaatimuksia, joita tulee jäsenvaltioista. Toisin sanoen, lausunto sanoo ensinnäkin, tai puhuu asetuksen ja monivuotisen rahoituskehittelyskeskustelun asemasta, statuksesta ja sitten tästä vaarasta, mitä aiheutuu siitä, että puuttuu näitä määrärahoja. Yes, please. Uh... Olkaa hyvä. Seuraavaksi varoesittelijät. Rouva. Ei vaan herra François Alfonsi. François, oletko valmis? Eh, Miss Cornelia Ernst, so the floor is No niin, rouva Kreel. Konstantse Kreel on nimi. Ja se oli väärästä ryhmästä tämä, niin olen... From the Saudi but you can... No, kuitenkin, Kreel. Minä olen varjona SD-ryhmällä. No ei se täällä edessä nyt näy, mutta sori. Niin, olen vieläkin sd ryhmässä edelleen. Nimeni on edelleen Konstantin. Ja olen myös varjoesittelijä. Niin, haluaisin kiittää Jania. Tämä on ollut nopea työ, joka piti tehdä, jotta tämä lausunto saatiin laadittua. Kaikki mitä hän sanoi, ymmärrän, olen täysin samaa mieltä. Yksi ongelma vain. Parlamenttina saimme läpi, että todellakin se, mitä yhteispäätösmenettelyssä on meneillään, niin siitä pystyy itse todellakin päättämään. Budjettivaliokuntahan sitä vaati käytännössä. Vaikka nyt valtion päät jo huippukokouksessa yrittivät päättää etukäteen. Sitten trilogoidessa tuli neuvotteluongelmia selvästi esiin. Mitä nyt vielä tiedä, että miten nyt tarkistuksessa tämä voi muotoilla, on se, joka koskee tätä suoritusvarausta, performance reserve. Koska suoritusvarauksessahan meillä on ollut yhteispäätösmenettely. Ja siinä valtionpäiden päätös ja meidän hyväksyntämme luvuista rahoituskehykselle on johtanut siihen, että suoritusvarausta ei voitu enää hylätä, koska hylkäys tällaiselle varaukselle olisi johtanut siihen, että rahoituspuitteita olisi täynnä sopeuttaa. Miten sitten saadaan se toteutettua, että rahoituspäätös ei saisi vaikuttaa lainsäädäntöön? Se ei ole minulla vielä ihan selvää, että miten se nyt pitäisi, miten se voidaan muotoilla, koska se oli meidän oma päätöksemme, joka koski rahoituskehyksen tavoitteita, rahoitusta hyväksyä ja kyse oli vain sisällöllisestä lykkäyksestä. Sitten, jos ei voida lukuihin sieltä vaikuttaa, niin se juttu sitten toimi. Ehkä Janilla voisi olla ajatus, miten tämä voitaisiin muotoilla sen ottaisin todennäköisesti vielä mukaan. Periaatteessa tässä on kohesiopolitiikan määrärahat nykyisessä monivuotisessa rahoituspuitteissa vähentyneet. Sillä ei ole mitään sen kanssa tekemistä, mitä komissio alun perin ehdotti. Että kun ajatellaan alueita, jotka suorituvat erityisen hyvin, sitten annetaan vielä mahdollisuus saada lisärahaa. Sehän on itse asiassa sellaista että se ei ole suoritusvarauksessa enää mukana ollenkaan. Se on lykkäystä 2020 vuoden jälkeiselle ajalle. Täytyisi tehdä myös selmäksi vielä, että ehkäpä nyt en sitä nähnyt tässä, mutta että pitäisin kovin hyvänä että on, on tällainen erityisvaliokunta, koska sitten nämä asiasta vastaavat valiokunnat, ei olisi pelkästään enää rikivaliokunta, vaan myös muita valiokuntia, voisivat sitten olla alusta alkaen läheisessä yhteisössä niihin, jotka sitten keskustelevat luvusta ja budjettikehyksestä. Ja olivat alusta alkaen päätöksenteossa hyvin tiivisti mukana. Ja kannattaa kyllä kirjoittaa tähän lausuntoon vielä se, että myöskin seuraavalla kerralla pitäisi menetellä näin. Kiitos. Thanks a lot. Kiitoksia. Alfonsi. Oui. Euh, bon, je crois... No, eikä voida sanoa, että ollaan pääosin samaa mieltä siitä, mitä Raul on kirjannut ja mitä Konstans Kreelkin otti esille. Todellakin täytyy vain vahvistaa tämä meidän huolemme siitä, että rahoitussitoumukset säilyvät myös monivuotisissa ohjelmissa, varsinkin kohesiopolitiikassa. Vain yksi kommentti tai oikeastaan ehdotus Olbricht, joka liittyy energiaan, että sekin mainittaisiin kolmannessa kohdassa, missä hän luetteloi tärkeimmät tavoitteet kohesiopolitiikassa kasvu, työpaikkien luominen, alijäämän leikkaaminen, energia, siirto ja niin, että tämä sinne partaisiin myös sen päälle. No niin, kiitos vielä meidän puoleltamme. Yes, uh, please, uh, Mrs. Sanders Smith, take the floor. Rouva Sanders Smith. President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, haluaisin kiittää Jan Olbrichtia tästä mietinnöstä, joka hyvin tiiviisti ottaa esille ne ongelmat, joita meillä on ollut neuvotteluista vuoden 2014-2020 rahoituskehyksestä. Nämä neuvotteluiden tulokset eivät ole mitenkään selviä kansalaisille ja se on tietysti erittäin huono asia sekä kansalaisille että demokraattiselle prosessille kun neuvottelijoina ovat hallitukset, he neuvottelevat vähän niin kuin basarissa tinkijät. Jokaisella on pienet uhkat, pienet eri vaatimukset, joita heillä on esitettävänään. Ja tämä ehdottomasti minun mielestäni ainakin haittaa Euroopan unionin toimintaa. Se, meidän, parlamenttien tehtä, meidän parlamenttimme tehtävänä on viedä eteenpäin Euroopan unionin asiaa ja suojata sitä tältä kansalliselta egoismilta. Kolmikantaneuvottelussa tämä on erityisen tärkeää ja kohesiopolitiikka on se, joka on kärsinyt kaikkein eniten näissä neuvotteluissa. Mikään muu toimialakohtainen toiminta, jossa meillä on yhteispäätösmenettely, on näin paljon ollut Euroopan, Euroopan neuvoston hampaissa. Ja tästä syystä Neuvosto ei ole juurikaan liikahtanut kannastaan, ei myöskään yksikään puheenjohtajuuskausi, joka tätä on käsitellyt. Me saimme 2,7 prosenttia tämän lopputulokseksi. Olemme pyytäneet myös ohjelmakohtaisia allokaatioita interregiin, mutta neuvosto kieltäytyi tästä kategorisesti. Tästä riippuu, että parlamentti on vaatinut tätä ja haluaisinkin siitä syystä kiittää Danuta Hybnerin tekemää työtä Nisteroin Albrechtin ja Lamassuurin tekemää työtä. He menivät niin pitkälle kuin mitä parlamentti sai vaadittua. Meillä on nyt on seitsemän vuoden budjetti ja me saimme investointeihin nos, investointeja nostettua Erasmus-ohjelman kohdalta. Lisäksi kohdennettuihin ohjelmiin ja innovointiohjelmiin saimme lisää rahoitusta. Nyt meidän täytyy mennä eteenpäin ja optimoida mahdollisimman pitkälti jokaisen euron kasvu- ja työllisyysvaikutukset. Muutama kommentti vielä resurssien jaon vaikeudesta tässä monivuotisessa rahoituskehityksessä. Miten voidaan tehdä niin, että jäsenvaltiot voisivat tehdä kunnollisia arvioita tulevaisuuden suhteen ja hyödyntää annetut varat? Meidän täytyisi myös tarkastella solidarisuusrahastoa, sillä yhä enemmän on luonnonkatastrofeja, myrskyjä, jotka koskevat Euroopan valitettavasti solidarisuusrahasto vähennettiin, sen rahaston rahoitusmäärää vähennettiin huomattavasti. Seuraavan Euroopan parlamentin tehtävänä on noudattaa neuvoston antamia suosituksia ja ottaa käyttöön omat varat, jotta voidaan saada todellinen keskivälin arvio siitä, jotta parlamentti voisi noudattaa sen poliittisia valintoja. Tässä on sitten mahdollisuus keskustella tietyistä aiheista, kuten esimerkiksi solidaarisuusrahastosta. Kiitoksia. Is, uh, anyone who wants... Vieläkö joku haluaa puhua? Herra Nestelroi. Ja, dank, dank u wel. Kiitoksia. Niin, minulla ei ole oikein nyt ollut aikaa lukea tätä tekstiä etukäteen, mutta anteeksi, että palaan tämän asian hieman myöhään. Tämä viesti kuitenkin nyt, joka tässä välitetään kohdassa neljä esimerkiksi, on se, että jos katsotaan siirtymistä tämänhetkisestä oimointijaksosta uuteen, niin huon, huolenaiheena on tämä lisäjoustavuus ja se, että seuraavien vuosien aikana voidaan sitten uudessa rahoituskaudessa ottaa se huomioon. Mutta suuri ongelma siis on se, että vanhan ja uuden välillä on ikään kuin tällainen kupla, jota ei ole vielä puhkaistu. En nyt sanoisi, että tässä nyt, ettei uudistukset, etteivät uudistukset olisi hyviä tai että tässä olisi menty aivan väärään suuntaan, mutta nämä edelleen avoinna olevat laskut, niin niiden kohdalla, varsinkin niin kuin budjettivaliokunnassakin niitä on katsottu, on niin tätä ongelmaa ei ole ratkaistu. Joka vuosi on tämä sama ongelma meillä. Ja meidän täytyisi löytää hyvä ratkaisu siihen ja sellainen ratkaisu, joka voidaan kertoa myös kansalaisille. Kansalaiset ovat sitä mieltä, että Euroopan unioni niiden neuvottelujen puitteissa jotain tehdään, vaikuttaa kansallisten mielestä siltä, että meillä ei ole tämä rahoitus oikein hyvin hanskassa. Neuvosto ei näitä velvollisuuksia oikein kunnolla hoida. Ja vetoankin siihen, että, että tämä asia hoidettaisiin, sillä se on yksi kaikkein suurimpia huolonaiheita, joka meillä tällä hetkellä on. Me emme saa odottaa, että järjestelmää uudistetaan tuonne puoleen väliin asti, vaan ihmiset odottavat, että nyt tämä politiikka muuttuu, eikä vasta vuonna 2018. Olemme vaatineet sitä, että uudistettaisiin nämä temaattiset keskittymät – koko ohjelmisto, että siinä olisi enemmän koordinointia, että katsottaisiin sitä, mitä tapahtuu alueilla ja yhteisrahoitusmenettelyä. Kun katson nyt menneisyyttä, niin sanoisin, että kyllä nyt pitäisi toimia. Ja jos me kiinnitämme tähän riittävästi huomiota, niin sitten olen asian tyytyväinen. Kiitoksia. Mr. Olbricht. Herra Olbricht, haluatteko vielä puheenvuoron? <clears throat> Ja niin, kiitos kovasti. Ennen kaikkea meillä on tekemistä tilanteen kanssa, jossa Eurooppa-neuvosto, jota siis ei ole perussopimuksessa, jos puhutaan menettelytavasta, niin Eurooppa-neuvosto valmisteli ensinnäkin perustan kannaksi rahoitusnäkymistä ja toiseksi valmisteli neuvotteluvaltuutuksen ministerineuvostolle. Ja vain sen verran. Siis neuvotteluvaltuutus, jonka kanssa meillä oli sitten myöhemmin tekemistä trilogian aikana. Tietysti neuvotteluvaltuutus julkistettiin ja aiheutti sen, että tässä julkistettiin tosiasiat. Eli jos neuvotteluvaltuutuksessa, mistä Konstantin Skreel puhui, jos siinä sanotaan selvästi, että miten suuri pitää olla suoritusvaraus, joka ylipäätänsä oli sidoksissa maksuihin, payments, niin tämä neuvotteluvaltuutus, sitä ministerineuvosto piti kohteli sitten jonkunlaisena sitovana asiana. Toisaalta meille parlamenttina sillä ei pitäisi olla merkitystä, koska se on vain neuvotteluvaltuutus, joka valmisteltiin ei meille, vaan se valmisteltiin ministerineuvostolle. Lisätään tähän vielä se, että näitä elementtejä oli vieläkin enemmän. N plus 3 esimerkiksi. N plus 3. Ilmeisesti niin kuin suoritusvaraus siirtää maksuja eteenpäin 2011, 2012, 2013. Tyypillinen budjettikikka, mutta sillä on suuria vaikutuksia sitten asetustekstineuvotteluissa. Tässä tapauksessa asetuksesta, jossa Lambert ja Konstantse olivat esittelijöitä. Eli koko ilmapiiri, joka syntyy neuvotteluvaltuutuksen ympärille, osoitti sen, Tämä näytti siltä, kun se olisi ollut jo päätös, eli sitä pidettiin ikään kuin päätöksenä. Sen vuoksi minun esityksessäni sanotaan selvästi, että tällaisia asioita ei voida pitää päätöksenä, vaan täytyy hyvin selvästi sanoa, että mikä on menettelytapa, missä on neuvotteluvaltuutus, missä neuvotteluja voidaan käydä ja milloin on kyseessä sitten päätös. Tänä aikana kuitenkin sekoitettiin menettelytapa, päätös, poliittinen kanta ja niin edelleen. Nämä asiat sekoittuivat toisiinsa ja sillä oli suuri vaikutus. Herra Fonsi tästä puhuikin. Tietysti voidaan tehdä tarkistuksia, että tulisi tänne energiatehokkuusasia. Se voidaan varmaan vielä saada tänne mukaan. Sitten jos puhutaan Sanchez Smithin hyvin laajasta puheenvuorosta, keskity vain yhteen osatekijään. Samaan aikaan tietysti puhun puheenjohtajalle ja sihteerille seuraavasta asiasta. Minä olen budjettivaliokunnan jäsen. Budjettivaliokunnan jäsenenä saan esimerkiksi ihan täydet tilastot, miten kohesiopolitiikan rahoja on käytetty. Rikivaliokunnan jäsenenä en saa näitä tilastoja. Tähän liittyen haluaisin, että tämä, tämä sama setti tilastoja, jotka lähetetään budjettivaliokuntaan, mekin saisimme, aluekehitysvaliokunta. Sain sen eilen, ja mielestäni meidän kaikkien pitäisi sitä saada. Jos kaikki ovat saaneet, niin hyvä. Minä sen sain kuitenkin vain budjettivaliokunnan jäsenä. Varsinainen ongelmassa, ongelma alueellisessa eurooppalaisessa yhteistyössä josta Mari Teres puhui, on se, että 7 prosentin puolesta, 6 prosentin puolesta taistelimme, ja nyt jos tarkastelemme tilastoja, miten on käytetty 2007-2013, se on katastrofaalisen matala taso. Kaikki ohjelmat, valtioiden väliset ohjelmat ovat kovin alhaisella tasolla. Se taas on neuvostolle argumentti, että alueellisen yhteistyön määrärahoja voidaan nostaa. Kannattaa tätä asiaa tutkia, että mistä tällainen alhainen toteuttamistaso tulee alueellisessa yhteistyössä, kansainvälisessä alueellisessa yhteistyössä. Nämä ovat, niin, kannattaa muistaa tällaiset asiat, koska se koskee koko rahoitusnäkymiä. Lambert puhuu juuri siitä, että ei ole maksettu näitä laskuja Defan pääjohtaja puhuikin tästä, kun kysyttiin, että paljonko niitä itse asiassa maksamattomia vaatimuksia on ja miten paljon on vielä maksettavana. Näistä tiedosta, jotka minä olen saanut budjettivaliokunnasta, on, tulee selville, että kohesiopolitiikassa täytyy maksaa vielä yli 112 miljardia. 112 miljardia, eli noin 40 prosenttia vuoden 2017 rahoista. Eli jos kahden seuraavan vuoden aikana täytyy maksaa 112 miljardia, niin 2014-2015 budjetista, jos on maksamattomia vaatimuksia vuodelta 2013, jotka osittain maksettiin vuodelta 2014, niin kysymys, että riittääkö rahaa maksamiseen 2014 ja tuleeko sitten taas vuonna 2015 ongelma, kun alkavat maksut taas maksamattomat maksuvaatimukset on vakava ongelma koko rahoitusnäkymissä. Ja jos tätä ei hoideta ongelmaa, niin periaatteessa siinä voi tulla paljon vakavia pulmia toteuttamiselle. Kiitos huomiosta. Thank you, Mr. Kiitos, herra Olbrich. Määräaika tarkistuksen jättämiselle on huomiseen asti puolelta päivin. Äänestys toimitetaan 24. helmikuuta. Näin päätämme tämän istunnon neljään asti ja äänestykset aloitetaan kello 16. Hyvät kollegat, nyt haluaisin jatkaa kokousta ennen äänestystä vielä kohta kuusi esityslistalla, nimittäin neuvoston päätöksen muuttaminen. Ja siinä muutettaisiin voimassaoloaikaa tammikuun alusta kesäkuun loppuun liittyy alennettuun valmisteveron liittyen liittyen alkoholijuomien Madeiralla ja Azoreilla. Tämä joutuu siitä, että näillä yleisimmillä alueilla on oma, no kyseenalainen erityisasema Euroopan unionin sopimuksessa. Yleisimmät alueet nimittäin joutuvat kantamaan lisäkustannuksia kuljetuksista, kuten on muitakin haittoja, ajatellen kehitysmahdollisuuksia. Näillä alueilla on erityiskohtelu monessakin säädöksessä. Yksi esimerkki on valmisteverojen alennettu kanta Madeiralla ja Atsoreilla. Tässä on oma oikeudellinen menettelynsäkin, koska parlamentti on tässä vain kuultuna. Annamme vain lausuntomme. tähän päätökseen. Koordinaattorit sopivat, että meidän pitäisi noudattaa tässä yksinkertaistettua menettelyä 46 artiklaa työjärjestyksessä, jonka myötä emme voi laatia tarkistuksia, joten voimme vain sanoa kyllä tai ei ne komission ehdotukselle. Kysyisinkin nyt valiokunnalta, Voitteko hyväksyä yksinkertaistetun menettelyn näin ollen, jos tämä sopii, voimme antaa myönteisen kantamme neuvoston päätösehdotukselle. Kertoisin myös sen verran, alun perin Portugali oli pyytänyt paljon pidempää jatkoa voimassaoloajalle niin, että alennettua valmisteverokantaa voitaisiin käyttää siis pidempään, mutta kuten tiedätte, komissio on nyt hyväksynyt uusia sääntöjä valtiotukien osalta, ja ne tulevat heinäkuussa voimaan tänä vuonna. Tästä syystä ehdotus onkin nyt, että ehdotetaan kuutta kuukautta, ja sitten ruvetaan noudattamaan komission uusia määräyksiä, saadaan uusia päätöksiä siitä, miten pitää soveltaa valtion tukia tällä saralla, eli miten jäsenvaltiot voivat soveltaa uusia määräyksiä tuikkeakseen syrjäisempien alueiden kehitystä. Nyt onkin vain kuusi kuukautta. Eli minä nyt kysyn teiltä. Haluaako ensin joku puheenvuoro? Rova Werner. Kiitoksia. Viime kerralla, kun tämä tyyppinen mietintö tuli meille esiin, niin ilmaisin, että olen siihen tyytymätön ilahtuneena Kuulin, että sanoitte, että tämä on vain puoli vuotta. Oletteko siinä käsityksessä, että kun tämä sitten meille tulee, niin voimme itse asiassa katsoa asiaa ja antaa näkemyksemme siitä sen sijaan, että vain äänestäisimme mietinnöstä ja ehdotuksesta? Kaksi asiaa. Tehtäkö selväksi ensin, että kyse on valmisteverosta, joka liittyy paikallisesti tuotettuun ja kulutettuun alkoholijuomaan – Eli viennistä ei ole kyse, se ja toiseksi. Voimassaolon jatkaminen vain heinäkuuhun asti tänä vuonna tarkoittaa, että mitä sitten uusia päätöksiä tehdäänkin neuvostossa, niin ne täytyy ensin valmistella komissiossa ja sitten ne tulevat samalla menettelyllä Euroopan parlamenttiinkin. Uusi aluekehitysvaliokunta joutuu sen hoitamaan, antamaan myös lausuntonsa, jos uusi ehdotus tulee ylipäätään. Sen täytyy noudata sitten uusia sääntöjä, jotka komissio on hyväksynyt näitä tapauksia varten valtion tuissa. Belgia. That sounds very bad. Baskilta se kuulostaa, mutta en tiedä onko. Okay, uh, we are agreeing the, this uh, speedy Tästä nopeutessa menettelystä sovittiin. Tämä on aika tekninen mietintö eikä minulla ole erityistä lisättävää. Tuemme nopeaa menettelyä. Thank you very much. Uh, so I understand that... Kiitoksia. Kukaan ei ilmeisesti vastustakaan yksinkertaistettua menettelyä. Eli tätä, tämä voidaan hyväksyä yksinkertaistettua menettelyssä. Annamme myönteisen kantamme valiokunnat ja kiitoksia. Ja sitten kohta seitsemän äänestys. Ensinnäkin testataan koneet, kortit, laitteisiin pyydän. We will do the votes. Can you open the votes? Noin, äänestys on alkanut. It's a long thing. The vote is closed and... Um... Äänestys on päättynyt. We can go on with the vote. The first... No näin voidaan ryhtyä äänestämään. Ensimmäinen äänestys koskee Margin mietintöä. Tarkistus 29 esittelijältä. Vastustaako sitä joku? Ei. Äänestetään siitä puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kai. 33 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 35 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 34 ja 36 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistan 44. Hyväksytty 29 vastaan 7. 45 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 52. Se on poistettu. 52 puolesta. Tarkistaa 52. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 53. 53 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan uudelleen. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 56 raukeaa. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 64 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Tarkistaa toinen osa Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 66 ja 7 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 68 ja 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 73 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 77 puolesta tarkistetaan 77 äänestys on alkanut. Hylätty. 78 puolesta. Tarkistan 78. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 79 puolesta. Tarkistan 79. 80 puolesta. Siis 79 hyväksytty, 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei kun hetkinen. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta Tarkistetaan 100. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 106 puolesta vastaan vastaan tyhjä hyväksytty, 107 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 108 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 111 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 112 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 113 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 114 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 115 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 116 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 121 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 122 suullinen tarkistus. Vastustaako sitä joku? Ei. Äänestää siitä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 125 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 126 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 127 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 128 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 129 ja 130 identtis puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, Suullinen tarkistus 131. Vastustaako kukaan sitä? Ei äänestää sitä sellaisena. Puolesta vastaan tyhjää. Hyvä. Kompromissi 16. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 134. Kielellinen puolesta vastaan. Niin. Sain ohjeet Lambertilta, että tässä pitäisi äänestää kyllä. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 136 puolesta, 137 samanlainen, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 138 puolesta tarkistetaan, 138 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty 16.18. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puol- 147 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty, 150. Mitä? Hylätty kyllä. 152 nyt puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 153 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 154 ja 155 puolesta. Tarkistetaan nämä kaksi 154-155. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Niin mikä tämä oli? Nyt 157 puolesta. Ei. Eikö 7 se oli? Ei kun täytyy kenestää 156 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 157 puolesta Tarkistetaan 157. Äänestys alkaa. Päättyy. Se on hylätty. 158. 158 puolesta tyhjää. Hyväksytty. Sitten joudutaan sen kappaleet. Yksi ja kolme samanlaiset. Puolesta tyhjää vastaan 2 hyväksytty, 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 5 ja 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 8 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kappaleet. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 puolesta. Ei kun kompromissi 3. Haluaisin vain huijata, mutta ei se näköjään käy. Kompromissi 3 Hyväksytty. Ja nyt 23, eikö niin? Puolesta tarkistamme 23. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Tarkistetaan 25. Äänestys alkaa. päättyy hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 ja 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 31 ja kaksi vastaa. Onnittelut. Sitten Georgios Stavrakakkisin val- lausunto, vastuuvapaus 2012. Äänestämme tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lausunto muutettuna äänestys alkaa. Announcement. 33 puolesta, jota hyväksytty. Kukaan ei vastustanut, muutama tyhjä ääni. I don't know whether we already have the... En tiedä, ovatko asiantuntijat kuulemistilaisuutta varten jo paikalla. Yeah, one, one minute. I don't see anybody. Uh, colleagues, we have still two Vielä kaksi sisältökohtaa esityslistalla. Molemmat koskevat makroaluestrategioita, toinen koskee sukupuoliulottuvuutta ja toinen uutta strategiaa. Niin, kun vieraat tulevat, niin kertokaa minulle sitten, voimme aloittaa. No? You want to speak? Yes, uh, Jan Albrecht. Your colleagues, just... sorry, the meeting is, is in... Niin, kokous vielä jatkuu. Niin, minulla on tämä kysymys, minkä selitin ensimmäisessä osassa kokousta budjettivaliokunnan jäsenenä sain kaikki tiedot komissiolta. Ne koskevat rakennerahastoja, kaikki yksityiskohdat. Regivaliokunnan jäsenenä meidän pitäisi saada ne myös. Kaikki, kukin maa, maksut, sitoumukset, kaikki. Siis tosi harmi, että ne lähetettiin budjetille eikä meille. Siis voimme sen niin puhun jatkaa. Siis ei pelkästään budjettivaliokuntaa, vaan regivaliokuntaa tai tuota toisinpäin. Yeah, but, uh, we... Näin nurjan tässä, mutta... We just have a request that those things which are... Niin, pyyntö, että ne, mitkä lähetetään budjettivaliokuntaan, pitää lähettää myös regivaliokuntaan. Now to cope with this, do you have it electronically? Onko sinulla ne sähköisesti? Menisi nopeammin. Oh yeah, I think we have it electronically, yes. We can... Juu, taitaa olla, kun sähköisessä muodossa. Voin lähettää. Sihteeristö hoitaa asian ja kaikki saavat tämän sähköisesti, sanoi puheenjohtaja, puheenjohtaja mukaan lukien. Where? I've been told they are coming. They were uh, two minutes. I, I don't see the. I mean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 Please, Britt-Marie, we are waiting for you. Jens. Jens, Britt-Marie, odotamme. Dear colleague, we have uh, now... Niin, hyvät kollegat. Nyt on alustajia, jotka haluaisivat esitellä valiokunnalle siitä, että saadaan aikaan uusi lippuleva-aloite sukupuolten tasa-arvosta Itämeren alueella. Britt Marie Sederberg Torstensson, Winnet Sweden järjestön puheenjohtaja on paikalla. Meillä on Marta Hotzer-Kotsmiel, Winnet Center of Excellence äh, Stettinin yliopistosta keskuksesta, Evaruminska ruminska International Women's Forum Varsovan kauppakorkeakoulusta. Saatte itse päättää puhujien järjestyksen mutta haluaisin nyt aloittaa alustukset ja ymmärrän, että Britt-Mari oli ensin. Is it now? Okay, thank you. First of all, I really would like to thank you for giving us the... Kiitoksia. Haluaisimme kiittää mahdollisuudesta saada osallistua regivaliokunnan kokoukseen keskustelemaan ja esittelemään näitä sukupuolen tasa-arvokysymyksiä, jotka ovat erittäin tärkeitä, kun puhutaan aluekehityksestä ja talouskasvusta. Lippulaivahankkeen kehittely Baltianmeren alueella kasvua varten on tässä aiheena. Tämä ajatus lähti liikkeelle internethankkeesta Winnet 8 2011-2012. Siinä mukana olivat kahdeksan maata alueellisen kehityksen alueella kaikista ilmansuunnista Euroopassa. Ja siinä pohdittiin sitä, minkälaista politiikkaa suositeltaisiin tulevaa Eurooppa 2020 strategiaa varten, kun puhuttiin sosiaalialuekehitysrahastosta. No meillä on nyt sitten tämä Porten suositus vihreällä ja olemme myös keränneet hyviä esimerkkejä. 41 sellaista kaikkialta Euroopasta. Ja kaikki nämä alueet ovat kehittelleet toimintasuunnitelmia sen suhteen, miten voidaan varmistautua siitä, että tasa-arvoa täytäntöön pannaan seuraavan Eurooppa 2020 strategian osiossa. Tämä tehtiin myös niin, että tutkijat, kansalaisjärjestöt ja erilaiset muut järjestöt, poliitikot, julkiset viranomaiset, kuten myöskin yksityisyritykset olivat mukana. Itämeren alueen kumppanuusalusta tasa-arvoa ja talouskasvua varten. On ollut mukana sitten täytäntöönpanemassa tätä Winnet 8 tulosta Balt- Itämeren alueen strategiassa. Siinä on keskitytty tasa-arvoon ja innovointiin talouskasvua silmällä pitäen. Ja ruotsalaisen instituutin rahoja on tähän käytetty Ruotsi on ollut hankeomistajana yhteistyössä kansainvälisen naisformin kanssa ja Varsovan ö, talous School of Economicsin kanssa yhteistyössä. Itämeren alueella on tarkasteltu sitä, millä tavalla voitaisiin saada aikaiseksi kumppanuusalusta, tasa-arvoa ja talouskasvua varten ja luoda tällainen Winnetin huippuosaamisen keskus Itämeren alueelle. Ja tietysti on katsottu sitä, millä tavalla nämä voisivat myös toimia lisäämässä naisten osallistumista talouskasvuun, kun puhutaan yrittäjyydestä, tietoteknologiasta ja muusta teknologiasta. Tämän vuoden aikana on kehitelty ajatusta lippulaiva-aloitteesta Itämeren alueelle joulukuussa 2013 sitten lopussa Varsovassa päätettiin siitä, millä tavalla edetään. Viro ja Latvia, Saksa, kuten myöskin Tanska ovat olleet mukana. Tavoitteena on ollut se, että lisätään vaurautta On puhuttu siitä, millä tavalla voidaan olla mukana täytäntöön panemassa Eurooppa 2020 strategia, mikä merkitsee sitä, että kun katsotaan näitä prioriteettialueita, niin ne, jotka ovat siis innovointi ja horisontaalinen toimi, Tämän lisäksi prioriteettina tulisi olla tulisi katsoa sitä, millä tavalla se toimii myös koulutuksessa. Tavoitteena on tarkastella sitä, miten voitaisiin myös uudelleen määritellä innovointipolitiikkaa yhdistäen yhteiskunnalliset teknologiset ulottuvuudet tasa-arvonäkökulmasta siihen. Samalla voidaan kritisoida ja pohtia uudelleen olemassa olevia määritelmiä, tehdä parempia ehdotuksia, voidaan luoda myös suosituksia ja toimintasuunnitelmaa sen suhteen, miten tasa-arvonäkökulma voidaan sisällyttää innovointisuuntautuneeseen kestävään alustaan. Olemme myös kommentoineet sitä, millä tavalla voimme keskittyä konkreettisiin tuloksiin. Tämä on todella tärkeää. Yksi niistä on suositus sen suhteen, millä tavalla sisällytetään tasa-arvostrategioihin ja toimintaan. Ehdotuksena on se, että tästä lippulaivasta tulee malli toisille makroalueille sen jälkeen, kun sitä on ensin kokeiltu Itämeren alueella. Toisin sanoen voidaan katsoa, miten sitä voidaan levittää muille makroalueille. Ensimmäinen kokous lippulaivan valmistelemiseksi pidetään Tukholmassa 27. tätä kuuta. Ja siinä keskitytään Itämeren alueeseen tasa-arvoon, joka vaikuttaa kasvuun ja talouskasvuun. Strategian menestyksellinen täytäntöönpano vaatii myös sitä, että tasa-arvon näkökulma hyväksytään hallintojärjestelmään ja toimintasuunnitelmaan. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on Euroopan unionin ydintä. Samanaikaisesti taloudelliset ja elinkeinoelämälle saatavat edut voidaan saavuttaa, kun parannetaan tasa-arvoa, jotta voitaisiin päästä Itämeren alueen tavoitteisiin vaaditaan sekä naisten ja miesten työpanosta. Näin lukee Balt- äh, anteeksi, Itämeren alueen strategia asiakirjassa. Kiitos. Eh, good afternoon. Um, my name is Marta. Hyvää iltapäivää. Nimeni on Marta Hoser-Kochmiel. Edustan Szczecinin yliopistoa taloustieteiden ja taloustieteiden osastoa ja tilastoja. 2004 vuotta, vuodesta lähtien ollaan tehty yhteistyötä Vinetin kanssa. Ja nyt ollaan luomassa Vinet-keskusta, huippuosaamiskeskusta Itämeren, Itämeren alueen maille. Viisi päivää ei riittäisi teemasta puhumiseen, mutta yritän kertoa teille joitakin ajatuksia asiasta. Eli lyhyen esitykseni tavoite on käsitellä sukupuolten tasa-arvon ja kasvun suhdetta Itämeren alueen maissa. 90-95-12 vuosina BKT on noussut vähän tasaisesti, vasen kuva Vasemman puolen kuva esittää BKTn kasvuasteet. Tietysti huomattava putous oli tässä globaalin kriisin aikana. Tänä aikana enemmistössä maista sukupuolten tasa-arvoindeksi nousi, mikä osoittaa parempaa sukupuolten tasa-arvoa. YKDP DPn indeksi on siis tämä. 2010 vuonna verrattuna 2005, niin joissakin indeksi on mennyt alaspäin. Latvia Puola. Pääsyy oli se, että naisten työllisyysaste putosi kriisin seurauksena. Jos verrataan näitä kahta ulottuvuutta, siis kasvua ja sukupuolten tasa-arvoindeksiä, voidaan huomata vahva ja positiivinen korrelaatio tasa-arvon ja BKT välillä per asukas. Siis vahva ja negatiivinen puhuja korjaa BKT-kasvuasteessa ja tasa-arvoindeksissä. Eli mitä suurempi kasvuaste, sitä pienemmät arvot tasa-arvo kertoimessa. Ja toisaalta positiivinen ja vahva korrelaatio tasa-arvoindeksin välillä ja sitten PKT per asukas. Kaksi ryhmää maita voidaan erotella. Ensimmäinen on nämä vauraammat ja sitten pienemmän tulotason maat, jossa naiset antavat paljon pienemmän panoksen kasvuun kuin miehet. Miksi? Yksi vastaus on se, että koska on eroja aika-allokaatiossa. Tässä voidaan nähdä, miten aikaa käytetään Itämeren maissa. Kuva osoittaa, että kaikissa EU-maissa naiset käyttävät huomattavasti vähemmän aikaa palkkatyöhön kuin miehet ja paljon enemmän aikaa palkattomaan työhön. Sen lisäksi heillä on vähemmän vapaa-aikaa kuin miehillä. Sen vuoksi ehdotamme kolmen r sääntöä. ajatellaan uudelleen, rekisteröidään palkaton ja palkallinen työ ja reallokoidaan. Tällä voidaan vastata kriisiin ja antaa pontta kestävälle kastulle Itämeren maissa. Tässä oli pieni otos Hynet-keskuksen, huippuasemiskeskuksen tutkimustyöstä. Olemme onnekkaita, että voimme tehdä työtä näin vahvan organisaation kanssa, kuten Vinnet Ruotsi. Olemme onnekkaita, että teemme työtä ihmisten kanssa, joilla on paljon kokemusta, kuten Eva Ruminska Simne. Sitten päättäisin keskuksen ideaan. Huippuosaamiskeskus on kansainvälinen tutkimusverkosto Itämeren alueella, jolla pyritään tukemaan ja tekemään tutkimusta, opetusta ja politiikan päätöksentekoa kasvun, innovaation ja tasa-arvon alueella. Kiitos. Okay, thank you very much. I... Kiitoksia kovasti. Haluaisin nyt todellakin käyttää tilasta hyväkseni ja puhua valiokunnalle. Olen Eeva Ruminska-Zimni, edustan kansainvälistä naisten foorumia. Siellä on yliopistoja, elinkeinoelämän edustajia kauppakorkeakoulun piirissä. Haluaisin nyt todeta sen, että jos halutaan aluepolitiikkaa hyödyntää työpaikkojen ja kasvun hyväksi, niin se edellyttää ainakin kahta asiaa. Ensinnäkin käyttää makroaluekäsitettä, sehän on uusi lähestymistapa Euroopan unionissa, joka nyt on omaksuttu. Toiseksi Lisätään ulottuvuus, joka nyt on ollut vajaa, nimittäin sukupuoliulottuvuus aluepolitiikkaan ja kasvustrategioihin. Jos ajatellaan makroaluetta ensin, niin on ymmärrettävä, että Euroopan unionin tähän mennessä toteuttama strategia liittyy Itämeren alueeseen, mutta makroalue on tosiasia, koska tällaista yhteistyötä tehdä muilla makroalueilla, Tonavan alueella tai Kaakkois-Euroopassa. Eli tätä toteutetaan ilman, että on mitään isompaa strategiaa noita alueita varten. Jos tarkastellaan kaikki tärkeimpiä tavoitteita strategiossa, innovointi ja kasvu ovat tärkeimpiä tavoitteita. Hiukkasen myöhemmin otan esille sen, että sukupuoliulottuvuutta ei ole näissä kahdessa tärkeimmässä tavoitteessa läsnä. Vielä me tässä opettelemme tätä, mutta olisin sitä mieltä, että Euroopan unionin Itämeren alueen malli voisi avata mahdollisuuksia uusille lähestymistavoille makrostrategioissa. Ne ovat myös hyvä esimerkki kansallisille ja paikallisille strategioille. Jos sitten tarkastellaan Itämeren alueen strategiaa, niin siellä avataan uusia mahdollisuuksia, mutta kaukana vielä ollaan täydellisestä. Tässä on vain joitakin tekijöitä, joihin Mariakin viittasi, esimerkiksi PK-yritykset painopistealueena. Siellä sukupuolen näkökulma on huomioitu. Sitten on muita alueita, joissa sukupuolen näkökulma ei ole huomioitu, koska ei ole mitään erityisiä toimia operatiivisissa ohjelmissa olemassa näiden strategioiden yhteydessä. Mielestäni nyt on aika hyvä ajankohta huomioida nämä näissäkin hankkeissa, joista nyt käymme keskustelua. Jos katsotaan kasvun naisosuutta, niin se on aika laajalti tunnustettu tekijä. Naiset ovat uuden työvoiman tärkeinen lähde taloudellisesti ajatellen, mutta toisaalta myös monimuotoisuus, joka on tärkeä innovoinnissa ja luovuudessa. Ei voida ajatella innovoivaa taloutta tai älykästä teollisuutta, niin kuin nykyään sitä kutsutaan, jossa siellä olisi pelkästään miehinen näkökulma. Tässä tarvitaan erilaisia näkökulmia koko prosessissa. Ja sitten selvä argumentti, että meillä ei ole varaa Euroopassa, kuten komission jäsen Viva Renikin on todennut, olla käyttämättä näitä parhaiten koulutettuja kotiäitejä, koska useimmissa maissa naiset ovat hyvin koulutettuja Heillä on paljon yliopistotutkintoja. Tämä olisi hukkaan mennyt voimavara, jos sitä käytettäisiin. Erittäin tärkeää on tarkastella myös naisten asemaa syrjäisillä alueilla tai taantuma-alueilla. Usein siellä naiset ovat nimenomaan tärkeä voimavara, jos ajatellaan Slesian alueen kaivosteollisuutta. Siellä suuri osa on naisia kohta, kun miehet ovat menneet muualle töihin, mutta vuoristoalueella Italiassa tai Alppien alueellakin nimenomaan naiset saavat tehtäväkseen elvyttää alueita. On kyse työpaikkojen luomisesta, pk-yrityksistä, innovoinnista, matkailusta, mutta myös sosiaalisista innovoinnista. No jos sitten tarkastellaan näitä strategioita, isompia Eurooppa 2020, tai paikallisempia, joita ollaan jo valmistelemassa 2014-2020 kaudelle, niin voimme nähdä, että kovin vähän on sukupuolinäkökulmaa nähtävissä. Me Puolassa olemme tarkastelleet tätä naisten kesken ja meillä on yksi paikallishanke ollut esillä, mutta sukupuolinäkökulmaa ei ole huomioitu erittelyssä – ei myöskään, jos ajatellaan tietyn alueen vahvuuksia tai heikkouksia. Eli jos ajatellaan tätä älykästä erikoistumista, mihin alueet ovat nyt menossa, ei se ole huomioinut naisten ja miesten eri osia. Jos sitä kysyy, miksi näin on, miksi tällainen on nyt vielä jäänyt pois, niin ehkä tärkeimpänä syynä on se, että sukupuolikysymys tai tasa-arvo ei ole nähty osaksi taloutta. Se oli ikään kuin sukupuolineutraalia tiedettä. Kun strategioita laaditaan ja kirjoitetaan, niin ei tätä pidetä ikään kuin osana, luonnollisena osana strategiaa. Eli itse asiassa, itse asiassa strategioissa on tietenkin sukupuoli osatekijöitä, jotka liimataan se hyvin keinoittisella tavalla eri tasoilla – se ei huomioi tätä sukupuolen näkökulmaa syvemmin. Se otetaan, jos ajatellaan itse luo kuvausta, mutta myös se, miten käytetään indikaattoreita menestyksen mittaamiseksi. Puolassa esimerkiksi meillä on yksi indikaattori, joka liittyy Eli tässä ei eritellä, kuinka paljon naisilla ja miehillä on työpaikkoja syntyneet tai kuinka paljon yrittäjyyttä on tuettu. On kyse vain kokonaisluvusta. Tällä on omat seurauksensa, kun voimavaroja jaetaan ja rahoitetaan – Me olemme huomanneet, että se ei ole kovin hyvin toiminut edelliselläkään ohjelmakaudella 7-8 prosenttia vain sisälsi jonkinlaisen sukupuolinäkökulman siis strategiassa ja rahoituksessa yhteensä. Toisin sanoen, tämä on vähän ristiriidassa sen lausuman kanssa, että sukupuoli tasa arvo on niin tärkeää kasvun kanssa ja se korreloi myös kasvun kanssa, kuten äsken kuulimme. Martan puheenvuorossa. Lopuksi vielä yksi tekijä, nimittäin sekä taloudessa tai ne, jotka puhuvat sukupuolitasa-arvosta, puhuvat kovin eri kieltä, eri käsitteitä käyttävät. Heillä on erilaiset aika, puitteetkin keskusteluissa. Ei ole mitään yhteistä foorumia keskustelulle olemassa. Eli yksi tärkeimpiä näkökohtia hankkeissa Itämeren alueella – olisi nimenomaan luoda tuollainen foorumi makroalueen tasolla. Erilaiset ryhmittymät voisivat keskustella, luoda yhteistä ymmärrystä, yhteistä kieltä. Totta kai se, että päätöksenteossa olisi enemmän naisia, ottaisi sekin. Se nyt on mitä ilmeisintä. En siitä sen enempää sano. Nyt on vain kolme prosenttia yritysten johtokunnissa naisia puheenjohtajina – Eli senkin on muututtava. Eli vielä lopuksi tarkastelisin vielä haasteita 2014-2020 kaudella. Ehkä tärkeimpiä haasteita on, että voidaan edistää poliittisesti suuntautunutta tutkimusta niin, että tämän sukupuolin näkökulma mukaan taloudellisen strategioon ja politiikkaan. Täytyy miettiä, miten tämä käsitteellisesti huomioidaan, miten laatu yhdistetään älykkääseen innovointiin Itämeren alueelle – sitten tarvitaan kumppanuutta, vuoropuhelu eri ryhmittymien kesken. Toimijoiden parissa täytyy yksilöidä myös sukupuolittain ja jaotellut osatekijät menestyksessä. Ja meidän täytyy auttaa maita myös valmistelemaan erityisiä poliittisia suosituksia ja toimia. Minun mielestäni tämä nyt meidän esittelemämme hanke eri osaamiskeskuksineen olisi kovasti hyödyllinen tässä prosessissa. Toivottavasti kolmen vuoden kuluessa, eli valmisteluvaiheen aikana saadaan jo tuloksia aikaan, joita voidaan sitten jakaa muiden alueiden kanssa, Kaakkois-Euroopan tai Tonavan alueen kanssa. Kiitoksia kovasti teidän huomiostanne. Thank you very much. I would like now... Kiitoksia kovasti ja nyt Jan Olbricht. Thank you, I will use, I will use my... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhan Puolaa. Täällä kun on yksi vieraistakin puolesta. Kolme kom... kysymys ja kaksi kommenttia. Ensinnäkin haluaisin tietää, millä tavalla ymmärrätte palkkatyön ja ei-palkkatyön käsitteen. Ja millainen, millainen on niiden välinen suhde. Toiseksi. En halua että pidä tätä provosointina. Tämä kysymys koskee naisten ja miesten näkökulmaa tähän tasapainoon. Puhutaan ammateista, jotka ovat niin sanottuja naisaloja. Kysymys ei ole siitä, etteikö miehiä päästettäisi näille aloille, vaan ne alat, jotka ovat naisaloja, eikö meidän tulisi kehittää niitä – No sitten makroalueellisella tasolla, ei pelkästään Itämeren alueella, käsittääkseni kaikki naisjärjestöt, niiden pitäisi osoittaa välillä, varsinkin kun puhutaan eurooppalaista politiikasta ja kohesiopolitiikasta, täytyy näissä tietysti ottaa huomioon tasa-arvo ja joskus törmätään sellaisen ikään kuin keinotekoiseen, vaikkapa yksittäisissä hankkeissa olevat kyselykaavakkeet, jossa perustellaan tämä tasa-arvokysymys. Se on erittäin tärkeä asia ja vastaukset ovat kovin pintapuolisia tai keinotekoisia. Kysymys ei ole siitä, että keksitään sitä, millä tavalla nämä asiat vaikuttavat hankkeeseen. Ja tämä nimenomaan hankaloittaa tilannetta. Siitä on paljon haittaa. Minä olen itse Silesian alueelta kotoisin. Ja se on oikein todella hyvä esimerkki, koska siellä on tällainen patriarkaalinen malli käytissä. Naiset ovat useimmiten kotona. Ja työmarkkinoille siirtyminen on sitä, että vastataan tiettyihin, tiettyihin haasteisiin. Tunnen tilanteen eli esimerkki. Jos rakennetaan moottoritie jossakin paikassa X ja niin sitten täytyy osoittaa, että miten se vaikuttaa tasa-arvoon. Matkatyöhön, ajomatkatyöhön, se on oikeastaan niin keinotekoista – että ne on oikeastaan ihan stravistettu. No tietysti asia on tärkeä, mutta joissakin tilanteissa tietysti, joissakin tilanteissa on kyse tilanteesta, jossa koko perhe matkustaa toihin, mutta jos muissa tilanteissa juuri tämä juonne. Eli tämä asettelu on joskus keinotekoinen, mutta niin. Kiitoksia Jens Nielsen sitten. Tack så mycket eftersom eh, jag... Kiitos, koska Jan puhuu äänikieltä, niin kyllä minäkin sitten. Ensinnäkin esittäisin kysymyksen, joka liittyy makroalueiden lippulaiva aloitteisen hankkeisiin. Jos ajattelisin, että yhtenä tarkoituksena kai on se, että välitetään erilaisia kokemuksia paikallisella alueelliselle tasolle. EU-ohjelmat siis jotka eniten ovat tämän parissa tekemisissä, niin se on nimenomaan alueellisella tasolla pitää jotenkin vireyttää hankkeita alueellisella paikallisella tasolla. Toivottavasti se on nyt yksi tarkoitusperä tässä makroalueellisessa hankkeessa. Ja sitten vahvistaisin vain omien kokemusteni perusteella Pohjois-Ruotsista sen, että on sillä merkitystä. 90-luvulla toteutimme minun alueellani kuuden vuoden aikana muistaakseni hankkeen, jossa oli naisyrittäjiä mukana, niin että vahvistettaisiin naisten yrittäjyyttä. Kokemukset olivat kovin myönteisiä. Ensinnäkin jonkun vuoden päästä siitä tuli valtavirtaa. Sillä oli valtava merkitys ja yksi syystä oli se, että kun on paneutunut näihin arvioihin, niin naiset, jotka käynnistävät maaseudulla pikkuyrityksiä, selviävät pidempään kuin ne yritykset, joita miehet käynnistävät. Toinen vaikutus oli sellainen, että naispuoliset pienyrittäjät tukevat toinen toisiaan enemmän kuin miehet vastaavassa tilanteessa. Eli monia myönteisiä vaikutuksia syntyi. Siksi tämä muodostui valtavirraksi ja vaikutti kasvun alueella. Thank you very much. Uh, Lambert van Nistelrooy. Van Nistelrooy, olkaa hyvä. Dank, u wel. Eh, Kiitoksia. Niin on hyvä, kun tässä puhutaan Itämeren alueesta, niin kuulla naisten kannasta myös tässä suhteessa. Minulla on kysymys, joka koskee eri jäsenvaltioiden lähestymistapaa koko tällä alueella unionissa ja sen ulkopuolella. Itämeren strategiassa jäsenvaltiothan sitoutuvat tiettyihin edistysaskeleihin. Voisitteko nyt kertoa minkälainen vaikutus tällä on ollut, kun sitoudutaan tiettyihin tekoihin ja aktiviteetteihin. Esimerkiksi mitä vaikutusta sillä on koulutukseen. Sehän on yksi kaikkein tärkeimmistä mm, aloista. Voisitteko siitä kertoa jotain? Thank you very much. I pan Jacek Kurski. Jacek Kurski sitten seuraava. Kiitos puheenjohtaja. En peittele sitä, että minulla on vähän ambivalentti suhde, kun kuuntelen tätä kohtaa esityslistalla. Puolalaisena olen iloinen, että puolalaiset menestyksellä alustavat Euroopan parlamentissa asioista, mutta toisaalta olen vähän niin kuin ihmeessäni tästä teemasta, jota käsittelemme, koska minulla on vaikutelma, että niin kuin suuri osa Puolan yhteiskunnasta, niin minulla on sellainen tunne, että me emme sopineet tällaisesta unionista, eikä 11 vuotta sitten tällaisen unionin puolesta kansanäänestyksessä puolalaiset äänestäneet. Joskus minulla on vaikutelma, että Kasperi, Schumann, Adenauer pyörivät haudassaan, kun kuulevat, mitä me täällä, mistä täällä puhumme. Puolan menestys perustuu yhteismarkkinoihin, palveluiden työvoiman pääoman vapaaseen liikkuvuuteen, eikä siihen, että fiktiivisiä keinotekoisia ideologisia kriteereitä luodaan, jotka sääntelevät liikaa EU-ssa ja tekevät siitä vaikeasti sulatettava. Minulla on sellainen vaikutelma, että eurorealistina täytyy puolustaa EUn hanketta euroentusiasteja vastaan, koska todellakin kriteeri tässä niin että sukupuolten tasa-arvo äh, aluekehityspolitiikassa mm, kasvun vuoksi, uudessa kohdallisuuspolitiikassa alueella, Itämeren alueella, kaikki tämä, äh, ei tästä mitään järkevää voi sanoa. Toimimme yleisellä tasolla. Jäsenvaltiot EU tekevät kaikkensa, että naisilla, naiset pääsisivät hyvin takaisin työmarkkinoille äitiysloman jälkeen, lapsen synnyttämisen jälkeen. Jäsenvaltiot tehkönsä kaiken, jotta olisi hyvät sosiaalituet naisille perheillä synnyttämisen jälkeen. Miksi Puolana, joka on Iso-Britanniassa lisääntymisiässä, synnyttää tietyn määrän lapsia sama puolalainen puolessa 1,3 lasta keskimäärin. Niin tämä on se ongelma, johon pitäisi keskittyä EU-ssa. Siis eh, se, paljon, se, miten paljon saa reaalista tukea lasta kohti, on iso niin britanniassa paljon suurempi. Se on se vastaus ja se on myös mahdollisuuksien tasa-arvonaisille. Se on sellainen käsite, joka on lähellä suurta enemmistöä puolalaisia tai yleensä eurooppalaisia joita ne peittelee, että miten ambivalentisti nyt, mikä tämä vaikutelma on, kun tulen Gdanska, äh, Gdanskista äh, Itämeren eteläpuolelta, niin ei varmaan Itämeren ihmisen, ihmiset odota tätä, vaan että on yhteis, yleiset kehitysmahdollisuudet, jotka koskevat miehiä ja naisia samassa suhteessa, et, ettei näin ruu, säännellä, ylisäännellä ja tehdä tällaisia kenotekoisia indikaattoreita naisten osallistumisesta kohesiopolitiikassa, josta nyt puhumme. Kiitoksia. E, Kiitos ennen kuin annan puheenvuoron. En tiedä, haluaako komissio sanoa jotain. Se, siihen, mitä Kurski äsken sanoi, haluaisin sanoa, että tietysti jos haluamme käyttää naisten edustaman taloudellisen potentiaalin, niin ehkäpä sitten pääsemme näistä palkka- ja sosiaalitukia siis eteenpäin. Ymmärsin, että se on Maria Benlindo vai kuka komissiosta on? Yes, thank you, Chair. Uh, well, just a few words to confirm. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, muutama sana vain. Haluan vain vahvistaa se, mitä Brit Marie sanoi. Itämeren strategiasta on selvää, että, että tämä koski siis Itämeren aluetta. Täällä esitti monta kysymystä, joista yksi koski tällaista horisontaalista periaatetta – ja tasa-arvoa siinä, millä tavalla strategia täytäntöönpannaan Itämeren alueella. Tätä komissio siis on vaatinut silloin, kun on laadittu tätä toimintasuunnitelmaa, joitakin hankkeita toimintasuunnitelmassa, yksi varsinkin, jossa koulutus on esillä. Jokuhan sanoi, että koulutus on tärkeä ja Ja tämä on otettu esille hankkeessamme. Sitten on muita aloitteita. Ja on myös muita aloitteita, joita projektikoordinaattorit ovat ottaneet esille. Nämä ovat nyt mukana nyt ryhmittelemässä tätä työtä käsitelläkseen näitä asioita, kuten tätä. Saattanette myös tietää, että komissio työskentelee ja toivottavasti toukokuun loppuun mennessä hyväksyy tiedonannon näistä strategioista, siitä millä tavalla niitä tulisi täytäntöön panna niiden monen kohdalla, jotka ovat sellaista strategiaa itselleen vaatineet. Tätä kysymystä voidaan myös käsitellä tämän omistajuuskysymyksen näkökulmasta. Tulee eri hallintotasoja, joista keskustellaan tässä tiedonannossa. Yksi niistä koskee tämän strategian omistajuutta ja olemme saaneet myös ehdotuksia komissiolta siitä, että voitaisiin paremmin ottaa huomioon tämän kaltaiset horisontaaliset kysymykset eri alueilla – Ensinnäkin tämä vuosittainen foorumi tarjoaa mahdollisuuden käydä keskusteluja ja käydä yhteistyötä, tehdä ehdotuksia tämän tyyppisiin kysymyksiin. Winnet 8 oli mukana jo viime edellisessä foorumissa Vilnassa ja olemme pyrkineet näin korostamaan myös sen huolenaiheita ja laajentamaan keskusteluja ja soveltamisalaa tämän tyyppisillä foorumeilla. Tietysti haluamme myös rohkaista kansalaisjärjestöjä osallistumaan mahdollisimman usein eri kokouksiin. Lopuksi meidän tulisi vielä katsoa sitä, millä tavalla jaamme tietoa tästä Itämeren äh, strategian pilotista. Meidän täytyy hyödyntää sitä, mitä on kehitetty makroalueellisissa strategioissa. Näin. Olemme näitä eri näkökulmia katsoneet siis makroalueellisella tasolla. Joten haluan vielä todellakin vahvistaa sen, että tämä asia tulee esille Val- äh, Itämeren äh, strategiassa. Ja varmastikin siitä tulee horisontaalinen kysymys, joka otetaan kaikissa makroalueellisissa strategioissa esille. Kiitoksia. No sitten Vinet-keskuksen kollegat voisivat kommentoida ja vastata. Okei. Okay. Britt-Marie will start. No, Britt-Marie aloittaa. Ensinnäkin Jensin kysymykseen vastatakseni selvittäisin sen verran, että kaikkein tärkein osuus tässä on nimenomaan työssämme se, että sukupuolin näkökulma tulee huomioon myös käytännössä, että välitetään kokemuksia alueellisella paikallisella tasolla – siis koko Itämeren alueella. Mutta myös, että tässä on edetään kättä myös muillekin tuleville makroalueille. Meillä on jo yhteyksiä esimerkiksi Tonavan alueen suuntaan ja voidaan keskustella siitä, miten tämä voidaan yhdistää meidän kokemuksemme. Ja todellakin lippuleva aloitteet ovat auttaneet Puolassa ja Ruotsissakin kansallisella tasolla sen takaamiseksi, että voimme päästä puheista tekoihin, että tulee tasa-arvo sukupuolten kesken Itämeren alueella ja Euroopassa laajempinkin. Sitten kun on kyse koulutuksesta, siitä on ollut myös puhetta. Yksi kysymys liittyykin siihen, miten tärkeää on se, että voidaan taata se, että kullakin aihealueella Euroopan 2020 strategiassa ja Itämeren strategiassakin. Siksi meillä on tällainen lähestymistapa, että myös on ovat mukana, myös koulutusjärjestelmän osalta, alkaen päiväkodeista yliopistoon asti, eli pedagogiikka on mukana siinä. Tytöt ja pojat kasvaessaan saavat mahdollisuus miettiä, mitä voivat tehdä työelämässä niin, ettei pelkästään turvaudutta sukupuolistereotypioihin ammatinvalinnassa sitten kun jotain valitsee aikuisena. Eli sukupuolivalitus on ihan tärkeää. Ja jako statistik, chciałabym się odnieść. Tilastotieteilijänä haluaisin esittää muutama teknisen huomion. Palkallinen ja palkaton työ. Palkaton ja palkallinen, niin sillä ymmärretään markkinoihin perustuvaa työtä ja sitten palk- siis se on palkallinen ja palkaton on kotityötä. Tässä on suuri suhteettomuus, jos puhutaan ajasta, että miten paljon naiset ja miehet tekevät näitä töitä. Kaikissa Euroopan maissa naiset selkeästi enemmän käyttävät aikaa kotitöihin tiedot siitä saamme ajankäyttötiedoista. Kaikki maat tekevät tällaisia aikapudjetteja ja hyvin kätevästi voimme niitä vertailla. Jos puhutaan tästä käsitteestä free rule, täytyy analysoida vielä kerran käsitettä ja merkitystä palkattomalle ja palkalliselle työlle, kotityölle. Sitten tämä RR siis rekisteröidä rekisteröidä se, mitä tehdään minäkin ajankohdalla, ja sitten reallokoida niin, että naisia voidaan saada työmarkkinoille ja sitten, että miehet osallistuivat molempien hyväksi kotitöihin. Ruminska Jimnin kanssa olemme tehneet artikkelin, jossa ikään kuin jonka tuloksena on sellainen tieto, että mitä enemmän miehet osallistuvat kotitöihin, sitä tasa-arvoisempi on Itämeren maa. Ja ehkäpä lopuksi vielä. Nyt ollaan pääsemässä kriisistä eroon. Yksi tärkeästä näkökulmista on, on kannustaa naisia markkinapohjaiseen työntekoon. Eikä, mutta tärkeää on se, että he ottaisivat sellaista työtä, näillä hyvillä sektoreilla, ei siis missä tahansa. Eli täytyy kehottaa heitä siihen, kannustaa heitä siihen, että he työllistyisivät ammateissa, jotka liittyvät uuteen tekniikkaan. Siellä palkat ovat keskimäärin kaksi kertaa suuremmat kuin keskimääräinen palkka ylipäänsä Itämeren maissa. Kiitos. Yes. Uh, <clears throat> I'm sorry I will be responding in English because vastaan englanniksi. Täällä edustaja Kurski oli hieman huolestunut siitä, että Eurooppa seuraako se Adenauerin aikaa ja onko oikein, jos menemme ulos. Haluan huomioida, että Eurooppa on muuttunut paljon siitä. Nyt Eurooppa on täysin toisenlainen. Edessämme on myös naisilla toinen asema taloudessa. Heillä on toiset tavoitteet ja he haluavat yhdistää perhe- ja työelämän. Meille, meidän on vain hyväksyttävä se. Tämä on se tärkeä osio näitä strategioita, jotka mainitsin. Jos haluamme rakentaa uuden, älykkään, kilpailukykyisen Euroopan, meidän täytyy hyödyntää naisten potentiaalia. Jos me emme sitä tee, niin häviämme. Emmekä pääse niihin tavoitteisiin, joista Eurooppa 2020 kertoo. Siitä syystä meidän täytyy huomioida, että Eurooppa ei ole sama kuin Eurooppa 4-50 vuotta sitten. Väestökehitys osoittaa selkeästi, että ne naiset, joilla ei ole työpaikkaa, heillä myöskään ei ole lapsia. Meillä on OECDstä hyviä tutkimuksia ja muista mm, maista. Noin 80-luvun puolivälistä tuo suuntaus on muuttunut. Ennen sitä olimme tilanteessa, jolloin naiset löysivät tällaista puskurityötä. Se on kun leikattiin työ, paikkoja, niin naiset hakivat lisää lapsia ja lähtivät pois työmarkkinoilta. Nyt tämä ei enää pidä paikkaansa. Naiset, joilla ei ole työpaikkaa, eivät myöskään hankin lapsia. Nähdään esimerkiksi Ruotsia, muut Skandinavian maat tässä esimerkkinä. Kun politiikkaa mukautetaan tähän ajattelutapaan, se merkitsee, että täytyy taata tasapaino työ- ja peru, perhe välillä sekä naisille ja miehille, ei pelkästään miehille, sillä Adenaurin aikaan käsite oli se, että varmistettiin se, että miesten työpaikka pysyy, kun taas naiset sitten hoitivat perheasiat kotona. Käsitteen muutoksesta siis on kysymys ja tässä on kysymys niistä strategioista, joita haluamme muokata ja kokeilla Itämeren alueella. Tämä on se toisenlainen lähestymistapa. Hyvin lyhyesti haluaisin kommentoida yrittäjyyskysymystä. Selkeästi se on kovin dynaaminen osa työpaikkojen luontia kaikkialla. Ja jos ajatellaan, että naisyrittäjä on sama kuin miesyrittäjä, niin ei päästä mihinkään. Koska yrittäjyyden lisäksi naisten täytyy hoitaa perhe ja lapset. Ja kyllä häneltä menee paljon yrittäjyysenergiaa sitten tähän. Eli ei voida naisia laittaa samalle tasolle. Jos Puolassa esimerkiksi nainen haluaa perustaa pienen yrityksen, hänellä on vaarana se, että hän ei saa tiettyjä etuja eikä tiettyjä lomia, koska hän on nyt yrittäjys. Eli hänellä on ensinnäkin tämä yrittäjyysriski, sen lisäksi hänellä on vaara siitä, että hänen sosiaalinen suojansa on matalampi. Nämä ovat käsitteellisiä kysymyksiä, joita tässä hankkeessa on tarkoitus käsitellä. Meillä on empiirisiä todisteita siitä, että malli, silloin kun naisia yritetään pakottaa hankkimaan lisää lapsia jäämään kotiin ja tällaista perinteistä perhepolitiikkaa, niin se ei toimi. Se ei toimi, koska siitä ei ole tuloksia. Se on kovin kallis siihen, että niin, vaihdoinkin puoleksi, mutta halusin esittää muutamia näkökohtia puoleksikin. Niin, että varmistetaan naisille se, että voidaan maksimoida, jos niin voi sanoa, bonukset siitä, että synnyttää lapsen. Niin tämä politiikka ei ole osoittautunut hyväksi Tsekin tasavallassa tehtiin tällainen koe Puola myös. Poliittinen koe, se ei vaan toiminut. Eli minusta näyttää siltä, että nyt on tullut varmaankin aika, että vähän muuttaa tätä tyyliä ja ajattelutapaa. Ja yhdistää naiset ei tällä keinotekoisella tavalla, josta puhuttiin, niin että pakolla lisättäisiin tiettyjä elementtejä. Täytyy ajat- muuttaa ajattelutapaa asiassa. Ja tässä esimerkiksi, jos puhutaan liikenteestä, niin ei kaikessa päätöksessä, joka koskee moottoriteitä, niin ottaa huomioon sukupuolinäkökulmaa. Mutta jos harkitsemme esimerkiksi paikallisliikennettä, investointeja lähiöissä, niin se on kyllä tarpeen. Ja sellaista ajattelua ei ole. Eli koko liikenneala erotetaan gender-asiasta ihan jo määritelmän mukaan. Niin, no muutan taas kieltä tehdäkseni johtopäätöksen. Tässä hankkeessa on kyse siitä, ja tästä voimme todellakin hyötyä, niin että laitetaan se makroalueelliselle tasolle. Tästä saadaan myös mahdollisuus käyttää eri maiden kokemuksia hyväksi. Ne ovat kovin erilaiset kautta Itämeren alueen. Ja tästä saadaan myös mahdollisuuksia arvioida uudelleen paikallisia ja kansallisia strategioita. Ja olen tyytyväinen kovasti, että Tämä aihe tulee nyt keskusteluun voivodikunnissa ja lääneissä Puolassa ja yritämme keskustella heidän kanssaan ja esittää näitä argumentteja. Kiitos. Thank you eh, very much on, on this... Kiitos tästä. Jos ei ole enää kommentteja, niin haluan päättää tämän kohdan käsittelyn esityslistalle ja siirrytään seuraavaan, joka on kohta 10. jossa komission aluepolitiikan pääosaston Adria Jooniameren alausta vastaava työryhmä koordinaattori pitää esittelemään, joten pyytäisin, että komissio alustaa. Hello, thank you very much. Good afternoon, everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Minulla on tässä PowerPoint-alustus ihan lyhyt, lupaan, missä esitän yleiskatsauksen valmisteluistamme kohti uutta makroalueellista strategiaa Adrian ja Uudenmeren alueella. Kerron nykytilanteesta ja mihin tästä sitten menemme, kun valmistelemme uutta strategiaa. Ensinnäkin Adrian Joniameren alueen strategian perusta on löydettävissä eri lähteistä, yhteistyöaloitteista Adrian Jonemeren alueella. Mainittako tässä ensinnäkin Adrian Jonemeren alue ja sen foorumi, joka käynnistettiin vuonna 2008 maan kesken Albania, Bosnia-Herzegovina, Kreikka, Kroatia, Italia, Montenegro, Serbia ja Slovenia. Eli 14 vuotta on harjoitettu yhteistyötä noiden maiden kesken ja se käynnistyi alueen vakauttamisaloitteena konfliktin jälkeisessä tilanteessa tuolla alueella. Siitä kehittyi hallitusten välinen aloite alueellista kehitystä varten taloudessa ja sosiaalisesti laajemminkin. Tämän aloitteen pohjalta Ensimmäinen konkreettinen askel oli merialuestrategia Atrian Juuriameren aluetta varten. Komissio valmisteli sitä ja hyväksyi marraskuussa 2012 hyödyntäen yhteistyöaloitteita Euroopan neuvoston 14. joulukuuta 2012 antoi komissiolle tehtäväksi toimittaa uusi makrotaloudellinen alueellinen aloite ja meren aluetta varten 2014 loppuun mennessä. Yhdessä tämän tehtäväksi annon kanssa, joka joulukuussa saatiin neuvostolta, oli mukana tietty ehto, nimittäin että pitäisi jotenkin arvioida myös makroaluestrategioiden käsitteen käsitettä se hyväksytty kesäkuussa 2013 ja komissiosta myös tuolloin esitteli. Ehkä pari sanaa on hyvä todeta arvioinnista, joka julkaistiin siis kesäkuussa 2013. Siinä ennen kaikkea todetaan, että olipa mikä uusi strategia tahansa, niin se voidaan sellaisena toteuttaa, jos jotain erityistä tarvetta on ja saada lisäarvoa, jos luodaan uutta strategia jäsenvaltioiden kesken tai myös EUn ulkopuolisten maiden kanssa, jos maantieteen tilanne sitä edellyttää. Toinen tärkeä seikka on, että jos uusia strategioita luodaan, niin sen pitää keskittyä hyvin määriteltyihin tavoitteisiin ja haasteisiin ja mahdollisuuksiin, jotka on tarkasti rajattuja. Eli lisäarvoa ja kohdentamista tarvitaan. Nämä olivat tärkeimmät suositukset. Ja tämän lisäksi arvioinnissa päädyttiin siihen, että totta kai maat, jotka osallistuvat tähän, omivat tämän ja siksi tässä tarvitaan poliittista sitoutumista. Mutta maiden täytyy myös antaa johtajuutta ja hallinnollista tukea, jotta menestyksellisesti voidaan strategiaa toteuttaa. Komissio ja kansalliset viranomaiset mainituista kahdeksasta maasta – tässä uudessa makroalueellisessa strategiassa keskustelivat ja yksilöivät neljä tärkeintä pilaria näiden alueiden kehittämiseksi. Ensinnäkin ne, jotka olivat kaikkein tähdellisimmät haasteet tai mahdollisuudet alueen kehittämisessä. Nämä neljä pilaria ovat ensinnäkin merialueen kasvu, yhteydet, siis liikenne- ja energiaverkot, ympäristö ja matkailu. Tässä on kaksi ristikkäistä näkökohtaa. Ensinnäkin valmiuksien kehittäminen, TK-innovointi ja TK-yritykset. Tätä on täydennetty, että meristrategia, jonka komissio hyväksyi marraskuussa, on otettu nyt mukaan myös laajemmassa makroalueellisessa strategiassa Siksi se on yksi pilarista myös, joka nimenomaan merialueiden kasvuun liittyy muut, jotka ovat meristrategiassa on huomioitu myös muissa pilareissa liikenteessä, ympäristössä ja matkailussa. Syyskuusta viime viikkoon asti oikeastaan järjestimme laajan kuulemismenettelyn koko alueella kahdeksassa maassa. Kuultiin eri sidosryhmiä yhdessä asianomaiden maiden kanssa aina pareittain. Eli aina maapari suoritti nämä kuulemiset ensinnäkin Kreikka ja Montenegro merialoissa yhteyksissä, Italia, Serbia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina ympäristössä ja matkailussa puolestaan Kroatia ja Albania. Niin ikään Verkossa oli julkinen kuuleminen, joka komissio järjesti lokaa tammikuussa. Todettakoon vielä, että olemme saaneet ja muitakin tuomioimilta kommentteja mainittakoon esimerkiksi alueiden komitean panoksen. Sinne on myös uusi elin perustettu tätä varten. Mai saimme sieltä paljon huomioita myös näitä alueiden välisiltä ryhmiltä. Pyysimme myös ETSKlta niin, että sieltäkin laadittaisiin alustava lausunto, joka huomioitaisiin strategian valmistelussa. Eli saimme paljon panoksia. Ja sitten tässä pitkässä kuulemisessa lopuksi järjestettiin laaja konferenssi viime viikolla Ateenassa 6.7. helmikuuta. Se oli aika menestyksellinen. Siellä oli lähes 900 rekisteröitynyttä, mutta tilojen vuoksi voimme hyväksyä vain 650 osallistujaa. Heitä tuli alueen eri maista. Se sai paljon poliittista huomiota myös, koska pääministeri Samarasen avasi. Siellä oli paljon Kreikan ministereitä paikalla, kuten myös komission jäseniä avaajaisissa. Siis Han ja Damanaki esittelemässä uutta strategiaa, koska tämä on region käsissä, mutta siellä on myös meriasioista vastaava komission ja sen mukana, koska nyt tämä meristrategia tähän on otettu mukaan. Ehkä yhteenvetona ja viestinä konferenssista voitaisiin sanoa Sirosumin puolesta, että mietitään uusia mahdollisuuksia suunnata katset eteenpäin kääntää sivua, unohtaa kriisiä ja mennä eteenpäin. Ja ajatellen myös, että neljä kahdeksasta maasta on EUn ulkopuolisia maita, mahdollisia edukasmaita toki, niin ehkä viimeisin viesti oli, että strategiat voivat auttaa ja tukea myös Länsi-Balkanin maiden yhdentymistä. Siellä oli neljä työpajaakin, missä keskusteltiin perusteellisesti sidosryhmien kesken neljästä pilarista, soveltamisalasta, aiheista ja toimista kussakin pilarissa. Ja niiden pitäisi olla osa strategiaa. Eli missä nyt mennään. Ensinnäkin olemme kuulemisen päättäneet. Olemme arvioineet huolellisesti kaikki tärkeimmät huomiot, joita on aikaisemmin saanut, ja sitten myös viime viikolla torstaina perjantaina Atenassa Seuraavaksi me laadimme strategian ja toimintasuunnitelman. Se on tiedonanto ja se on toimintasuunnitelma. Haluamme esittää käytännönläheistä strategiaa, joka keskittyy rajalliseen määrän yhteisiä haasteita, joista keskusteltiin varsinkin Atenassa. Ja rajallinen määrä toimijakin, missä saadaan yhteistyöstä lisää arvoa alueella. Yleisenä tavoitteena strategiassa on selkeästi edistää kestävää taloudellista ja sosiaalista vaurautta, työpaikkoja ja kasvua luoda Adrian Jooniameren alueella. Lisää tavoitteena strategiassa on myös olla tärkeässä osassa, kun edistetään EUn yhdentymiskehitystä Länsi-Balkanilla. Siellä on siis nämä neljä EUn ulkopuolista maata mukana. Vielä lyhyesti Neljä pilaria siis. Ensinnäkin nimi, joka syntyi keskustelusta terrorismin kanssa, sininen kasvu, mukaan lukien, tämä nyt oli tyhjentävä luettelo, mutta vesiviljely, kalastus, meriteknologia, palvelut ja toinen pilari, joka liittyy yhteyksiin alueella, meriliikenne, energiaverkot. Meriliikenne on erittäin tärkeää tietysti siellä, mutta maayhteydetkin eri muodoin ja sitten energiaverkot ja yhteydet eri verkkojen kesken eri maissa on tähdellistä sekin. Ainakin vaikuttaisi olemaan sidosryhmien komitean perusteella. Sitten kolmas pilari, ympäristö, ympäristölaatu. Totta kai meriympäristö on hallitsevassa asemassa, mutta myös maa, habitatit. Ja sitten viimeisenä pilarina matkailu. Tässä on aiheita, jotka tulivat Atenassakin esille, mutta mitä palautetta Atenasta muutenkin saatiin, niin ehkä se on vähän nyt muuttunut otsikoiltaan. Ehkä, ehkä halutaan tuotteita ja palveluita monipuolista, kestävä matkailun hallinta ja saatavuus. Ja sitten horisontaaliset näkökohdat, valmiuksien kehittäminen, koska se on aika heikolla tolalla nyt siellä noissa maissa. Viestintä on tärkeää ja kuten totesin, tutkimus, kehitys, innovointi ja yritykset. Next steps. Ja seuraavat vaiheet. Kesäkuuhun mennessä komissio laatii tiedonantoa ja toimintasuunnitelmaa huomioiden kaikki saadut kommentit. Tavoitteena on että komissio hyväksyy strategian ja tiedonannon ja toimintasuunnitelman myös kesäkuun puolivälin nurkilla tänä vuonna. Sitten strategia esitetään neuvostolle yleisten asian neuvostossa 24. kesäkuuta vielä Kreikan kaudella. Se on jo esityslistalla itse asiassa, että voidaan keskustella silloin tiedonannosta mutta strategia toimitetaan sitten puheenjohtajavaltio Italialle. Oletettavasti se hyväksytään Euroopan neuvostossa syksyllä. Sen tehtävän pohjalta, jonka Euroopan neuvosto antoikin, eli tämän vuoden loppu mennessä. Kun neuvosto on sitä tukenut, niin voidaan ennen vielä tämän vuoden loppumista käynnistää tämä strategia. Sitten viimeinen kalvoja viesti. Tähän tiedetään makroalueellinen strategia ei ole saanut mitään omia varoja. Mutta ei se tarkoita sitä, ettei varoja olisi ollenkaan käytettävissä tai vastoin. Aika paljonkin voimavaroja on käytettävissä. Olemme uuden kauden alussa. Makroalueellinen strategia liittyy siihen, että tässä hyödynnetään olemassa olevia varoja yhteisten tavoitteiden hyväksi noilla alueilla. Eli makroalueellinen strategia, makroalueelliset tavoitteet huomioidaan, kun suunnitellaan asiakirjoilla uutta ohjelmakautta varten. Kiitoksia huomiostanne. Thank you. I, yes. Kiitos. Seuraava puhuja. ήθελα να κάνω some, μερικές ερωτήσεις, some questions about Muutama kysymys Nämä neljä pilaria, jotka mainitsitte, millä tavalla ne viestittävät välillään? Kun puhutaan vaikka energiasta, niin miten yhteensopiva se on ympäristösuojelukysymyksen kanssa? Mistä tässä puhutaan? Verkostoista, öljystä, puhutaanko uusiutuvista energialähteistä, puhutaanko kattavasta energiapaketista, turismi, matkailu esimerkiksi, millä tavalla se liittyy vaikkapa laivakuljetuksiin, kun puhutaan vaikkapa aluksista, mitä käytetään, jotka käyttävät uusiutuvia energialähteitä. Niin mistä tässä puhutaan? Kun puhutaan esimerkiksi ympäristöystävällisiä satamia, niin haluamme, että ymp- investoinnit ovat vihreämpiä ainakin kohdisen kohdalta tai aluekehitysrahaston kohdalla. Siitähän me vastaamme tässä valiokunnassa. Tästä kaikista tarvitaan tehdä vihreämpää. Olen ollut mukana jossakin näissä keskusteluissa ja minua vähän pelottaa se, että tässä on vähän vanhanaikainen lähestymistasa kysymyksessä. Satamat esimerkiksi haluavat näitä suuria risteilyaluksia, eikä se taas ole yhteensopivaa ekoystävällisen matkailun kanssa. Ennen puhuttiin tästä tasa-arvosta. Millä tavalla se voidaan ottaa huomioon? Kun puhutaan investoinneista, niin miksi ei voida hyödyntää kokemuksia muista makroalueilta, äärialueilta, vaikkapa Itämeren alueelta. Siellähän nyt investoidaan tämmöiseen maakaasuverkostoon. Mekin ajattelimme tehdä näin, kun katsotaan uusiutuvia energialähteitä, joita meidän alueellamme on saatavilla. Siis minua hieman pelottaa se, että tässä puhutaan nyt aluekehityksestä ja että asetuksessa on kyllä prioriteetteja, mutta suunnittelu sitten taas pohjautuu vanhanaikaisempiin lähestymistapoihin. Eli mitä satamia yhdistetään toisiinsa? Investoidaanko satamiin niin, että nämä suuret risteilaukset tulevat vain kaksi kertaa vuodessa vai tuleeko parempia yhteyksiä vaihtoehtoisiin kestäviin matkailumuotoihin? Puhutaanko kovin raskaista rakenteista vai vihreämmistä sellaisista? Pelkää vähän, että tämä on aika rajoittunut tämä keskustelu. Olemme esimerkiksi vierryttämisen kannalla tai makroalueiden kannalla. Tämä kaikki on ehkä 10-15 vuotta ajasta jäljessä, eikä ole otettu huomioon kaikkea sitä, jota, josta on keskusteltu näiden rahastojen yhteydessä. Could you... Oliko muita kommentteja, joten haluaisitko itse kommentoida? Kiitos huomiostanne ja vieressä oleva kollega, joka on matkailupilaria seurannut erityisesti, niin hän auttaa vastauksessa. Muutaman asian ottaisin esille siitä, mitä sanoitte. Tietysti tämä on nyt kolmas makroalueellinen strategia. Eli tässä nimenomaisessa tapauksessa meillä on se ylellisyys, että voimme rakentaa kahden muun strategian varaan. Ja voitte olla vakuutettuja siitä, että juuri niin teemmekin. Yritämme rakentaa kaiken opitun varaan, oppia virheistä, mm, niistä kokemuksista, joita on saatu muista strategioista. On hyvin rajoitettu määrä aiheita. Se on yksi pääoppi, joka on opittu Itämeren strategiasta. Siellä on luettelo prioriteettialueista. Siellä luettelo on aika laaja. Ja tietysti myös tonava strategia. Eli todellakin kokemuksen varaan rakennetaan muista makroalueen strategioista sisällön ja rakenteen osalta mainitsitte energian. Kestävyys en itse asiassa sitä maininnut kattavana asiana, koska se on jossain mielessä ilmeistä. Tietysti se pitäisi tehdä näkyvämmäksi vähän. Strategia tukee kestävää matkailumuotoa. Yksi pilareistahan on ympäristö, ympäristölaatu, kun keskustelemme kansallisten viranomaisten kanssa ja sidosryhmien kanssa, koska tätähän teemme. Se on tulosta syvällisestä keskustelusta sidosryhmien kanssa osa-alueella. Yksi pääpointti oli, kaikki mikä voidaan tehdä tehokkaammalla tavalla kansallisella tasolla, täytyy jatkua kansallisella tasolla. Lisäarvoja se on toinen avainsana fokuksen lisäksi. Lisäarvon pitäisi tulla siitä, että tartutaan haasteisiin tai mahdollisuuksiin, jotka voidaan toteuttaa paremmin yhteistyössä maiden kanssa. Tai vain niin. No sitten ihan nimenomainen esimerkki. Päätimme keskittyä ainakin alussa verkostoihin. Verkostoi, verkkojen yhteenliittymiin alueen maissa – eli yhteenliittyvyys rajojen yli. Vihreän energian kehitys, siis tässä en ole asiantuntija, mutta toistan sen, mitä olen kuullut alan asiantuntijoilta eri maissa, että vaihtoehtoinen energia siis kehitetään kussakin maassa vain, jos on yhteenliitettävyys maiden välisissä verkoissa. Silloin tämä vaihtoehtoinen energia voidaan tuottaa tehokkaasti. Näin kuulin. Eli sen vuoksi keskitymme yhteenliitettävyyteen verko, siis sähkössä, mutta myös putkistot, muutkin putkistot. No matkailussa emme pyri rakentamaan uusia laajoja infrastruktuuriosia. Päätavoite pitäisi olla, ja olisikin käyttää olemassa olevaa infrastruktuuria alueella paremmalla tavalla. Eli yhteistyö ja koordinointi alueen maiden välillä pitäisi myötä vaikuttaa siihen, että voidaan paremmin suunnitella ja käyttää infrastruktuuria ja suunnitella uutta infrastruktuuria, jos niitä tarvitaan. Matkailussa sitten erityisesti pääkeskittyminen on siinä, että parannetaan laatua. Matkailun hallinnointi yhteistyössä maiden, maiden kanssa alueella – saavutettavuus, jotta voidaan varmistaa, että on olemassa tarpeeksi koordinaatiota maiden välillä niin, että turismitarjoukset ovat saavutettavissa potentiaalisille markkinoille. Tämän verran voin sanoa tässä vaiheessa varmaankin. Ennen kuin annan puheenvuoron eteenpäin, niin jos sopii, hän kollega täydentää matkailun osalta. Niin, ihan vain voitte olla rauhallisia. Siis ei, emme pyri mikään top-down lähestymistapaan perinteisesti, se on päinvastoin. Maat itse ovat pyytäneet makrollista strategiaa, komissio ei pakota. Maat itse ja hyvin vahvasti niin pyysivät komissiota valmistelemaan tai helpottamaan, auttaa. Että voidaan helpottaa makroalueellisen strategian laatimista teemme sen niin, että olemme kuulleet mahdollisimman suurta määrää ja laajaa kirjoa sidosryhmiä. Niin kuin viime kuukausien aikana Atenassakin, ja pyrimme olemaan innovatiivisia mahdollisuuksien mukaan. Rakennamme saavutetun kokemuksen varaan muista makroalaisstrategioista, mutta Gianna, ehkäpä voit lyhyesti lisätä jotain matkailusta, jos... Ada, kalispera. Um, actually that... Hyvä iltaa, ei tässä paljon lisättävää ole. Hyvää ilta, iltaa siis ja halusin vain sanoa, että teemme läheistä yhteistyötä varsinkin ympäristöpääosaston kanssa. Jokaisessa pilarissa katsomme muiden pääosastojen kantaa. Samoin otamme huomioon myös muiden makroaluestrategio- muista makroaluestrategioista saatavan kokemuksen ja yritämme luoda vihreän ja ympäristöystävällisen tilanteen kaikissa pilareissa. Tämä on juuri se, mitä mainitsitte. Eli olemme myös onlineina tässä suhteessa. Emme halua mennä mihinkään valtaviin infrastruktuureihin, vaan pyrimme saada samaan aikaiseksi kestävää matkailua, mukaan lukien ympäristöystävällisen matkailun, ei muuta. Ymmärtääkseni tämän kohdan käsittely voidaan esityksestä päättää ja haluaisin kertoa teille, että koordinaattoreiden kokouksen osalta esityslistan kohdat käsitellään kirjallisessa menettelyssä, joten koordinaattoreiden kokousta ei ole. Muita asioita ei ole. Haluaisin kertoa teille, että seuraava kokous on myös yhden päivän kokous, ja se on maanantaina 24. helmikuuta Strasbourgissa. Erittäin tärkeä lyhyt kokous. Täytyy äänestää lausunnosta monivuotisesta rahoituskehyksestä, joten kokous päättyy. näkemiin.